24. kesäkuuta työjärjestyksessä esitetty oikaisu. Siihen ei ole tullut äh, äänestyspyyntöä artiklan 231 kohta 4 mukaan, joten tämä oikaisu, tätä oikaisua pidetään hyväksyttynä.